Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia tulla komission jäsene, olla komission jäsenehdokas aluekehitys asioissa ja odotan, pyydän täällä teidän tukeaan. Tiedän ne kuinka tärkeä rooli tällä valiokunnalla on ollut uuden lainsäädäntökehyksen neuvotteluissa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja esittelijöitä teidän työstänne. Tämä on ollut todella yhteinen ponnistus. Kahden vuoden neuvotteluprosessin jälkeen meillä on nyt uudistettu kohesiopolitiikan paketti. Tiedän myös, että tässä valiokunnassa on uusia jäseniä, joilla on valtaisa kokemus paikan päällä ja tämä varmasti tuo lisä pontta työhömme ensi vuosina. Haluaisin myös kiittää komission jäsen Haania, joka on tehnyt erittäin läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa tämän politiikan uudistamiseksi. Aluepolitiikka on käytännön osoitus solidaarisuudesta. Se on erityinen osa eurooppalaista politiikkaa ja nyt kun yritämme nousta kriisistä, niin meidän tulee tukea parhaimmallisen tavoin reaalitaloutta. Se antaa meille mahdollisuuden lähettää se viesti, että integraation hyödyt tulisi jakaa pohjoisen ja etelän välillä, idän ja lännen välillä, kun tässä vahvistamme kilpailukykyistä taloutta kaikille kansalaisille. Siksi aluepolitiikka tulee edistämään Junckerin kasvu-, työllisyys- ja investointipakettia. Sillä on mahdollisuus ottaa mukaan yksityisiä resursseja ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, alue- ja paikallisviranomaisia. Tämä politiikka on erittäin tärkeä, jotta voitaisiin toteuttaa komission pääprioriteetit, kuten Eh, innovoinnin, pk-yritysten, digitaalisten sisämarkkinoiden, energiaunionin ilmastonmuutostavoitteiden, TEN-verkkojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla, mutta se tekee niin eh, se toimii niin, että se huomioi paikalliset ja alueelliset olosuhteet, oli kyse sitten pääkaupungista tai syrjäisestä alueesta. Tämä on suuri aluepolitiikan vahvuus. Sillä on mahdollisuus ottaa paikallisia aluetoimijat mukaan ja huomioida ähm, Euroopan monimuotoisuus, sen yli 270 aluetta ja yli 500 miljoonaa kansalaista – tässä ei ole kyse mistään hyvän tekeväisyydestä rikkailta köyhille. Minä olen vakuuttunut siitä, että kun investoimme alueisiimme, reaalitalouteen ja ihmisiin, kun autamme heitä saavuttamaan täyden taloudellisen potentiaalinsa, vahvistamme Euroopan taloutta. Ja tämä on unioni, jossa kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa. Nyt haluaisin sanoa hiukan enemmän poliittisista prioriteeteista, niin jos minut vahvistetaan komission jäsenenä. Haluaisin maksimoida aluepolitiikan vaikutuksen kasvun ja työllisyyden edistäjänä. Tämä uudistus, jota tämäkin valiokunta on niin suuresti muokannut, luo pilarin Euroopan taloushallinnolle. Tämä politiikka on nyt on avain sille, että pääsemme pois tästä kriisistä. Meidän täytyy luoda korkealaatuisia operatiivisia ohjelmia seuraavalle seitsemännelle vuodelle. Meidän täytyy äh, tehdä kumppanuussopimuksista operationaalista todellisuutta, joka voi muuttaa äh, ihmisten elinolosuhteita, hyödyttää syrjäytyneitä työttömiä ja niitä Euroopan unionin alueita, jotka äh, ovat jäämässä kelkasta. Minun näkemykseni mukaan laatuulottuvuutta ei saa vaarantaa nämä uudet elementit, jotka ovat uusissa sääntöpuitteissa, on toteutettava, on keskityttävä enemmän ähm, performanssiin ja varmistettava, että ähm, ollaan yhteydessä eurooppalaisiin prioriteetteihin, ähm, taloushallintopuitteistoon ja keskitytään enemmän alueisiin. Maailmassa, jossa eh, julkisia määrärahoja on hyvin vähän, eh, on aivan selvää, että paremmat ohjelmat luovat enemmän kasvua ja työllisyyttä. Aion tehdä tätä läheisessä yhteistyössä eh, niiden kollegojen kanssa, jotka vastaavat aluekohtaisista politiikoista komission sisällä. Yritän löytää synergioita ja tukea Haluaisin myös pyytää teidän tukeanne siinä, että välitämme tämän viestin jäsenvaltioille, että 2014-2020 ohjelmakausi ei ole samanlainen kuin ennen. Meillä on ensi, ainutlaatuinen mahdollisuus ja meidän on hyödynnettävä budjetin jokainen euro. Uskon todellakin, että meillä on kaikilla samat oikeudet ja velvollisuudet. Jos menen nyt velvollisuuksiin, niin uskon, että kohesiopolitiikan suurimmilla edunsaajilla on moraalinen velvollisuus Euroopan veronmaksajille hyödyntää määrärahat mm, parhailla mahdollisilla tavalla. Meidän on osoitettava sitoutumisemme eurooppalaiseen hankkeeseen saamalla aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Yhdessä olemme paljon vahvempia kuin jos eristäydymme. Kuten asetuksessa määritellään mm, mielelläni täällä aluekehitysvaliokunnassa ensi vuonna esittelen äh, raportin nykyisten neuvottelujen tuloksista, jos minut äh, komission jäseneksi valitaan. Äh, hyvä hallinto on hyvän kehityksen juurella ja minä olen vakuuttunut, että tämä on tärkeämpää kuin raha ja se on ennakkoehto sille, että politiikkamme menestyy. Meidän on luotava korkealaatuista julkista hallintoa, erityisesti vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa. Tämä tulee olemaan äh, jatkuva prioriteetti minulle. Haluan edistää nykyistä toimintaa, luoda institutionaalista kapasiteettia äh, uusissa ohjelmissa – taloudelliset äh, tehokkaat strategiat tarvittavat julkisia yksityisen välisiä kumppanuuksia. Tarvitsemme korkeatasoisia äh, kumppanuuksia, jotka äh, tuovat elämää näihin ohjelmiin. Euroopassa voidaan oppia paljon hyvistä käytänteistä, joita on kehitetty alueilla ja kaupungeissa mm, paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteydessä. Haluan käyttää urbaania verkostoa ja pilottihankkeita parhaiden käytänteiden vaihtamiseen. Kolmanneksi olen huolestunut siitä, ettemme aina täysin äh, käytä mahdollisuutta hyväksi ähm, helpottaa elämää äh, edunsaajille. Meidän täytyy kuulla niitä pk-yrityksiä, jotka epäilevät tuen hakemista, koska hakumenettely on heidän mielestään liian monimutkainen tai pitkä. Lainsäädäntöpuitteisto antaa meille useita mahdollisuuksia tukea edunsaajia ja aion tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta näitä mahdollisuuksia käytetään hyväksi koska kohesiopolitiikka kattaa noin kolmas osan EUn budjetista, aion kiinnittää läheisesti huomiota kaikkiin toimenpiteisiin varmistaakseni, että määrärahat hallinnoidaan oikein varainhoitosäännösten mukaisesti. Minä en tule laisinkaan hyväksymään petoksia, minulla on nollatoleranssi sen suhteen. Kuitenkin samalla haluaisin tehdä työtä, jotta tulokset olisivat parempia. Haluan tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, jotta voimme katsoa, miten näistä asioista voidaan keskustella tarkemmin ja miten tämän politiikan tulokset voitaisiin välittää paremmin kansalaisille, koska eh, me olemme kyllä huomanneet, että me pysty aina eh, kertomaan hyvin, mitä kaikkea me oikeastaan teemmekin. Ehm, tämä politiikka liittyy seuraavaan. Meidän täytyisi myös keskustella vuoden 2020 jälkeisestä puitteistosta ja budjettipuitteistosta. Aion ottaa Euroopan parlamentin aikaisessa vaiheessa mukaan tähän keskusteluun, kuten puheenjohtaja Juncker sanoi komission tulevissa suuntaviimoissa väliaikaisarviointi, joka liittyy ähm, tähän äh, varainhoito-ohjelmaan. Siinä täytyy keskittyä erityisesti työllisyyteen ja kasvuun. Mielelläni keskustelen teidän kanssanne kaikista kysymyksistä salkussaan, erityisesti hyvästä hallinnosta, suhde Euroopan parlamentin ja komission välillä pitäisi perustua avoimuuteen, vastavuoroiseen kunnioitukseen ja haluun tehdä yhteistyötä kansalaisten edun hyväksi. Siksi aion tehdä läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta menestyksekkäästi voimme saavuttaa eurooppalaiset yhteiset tavoitteet tavoitteemme. Kiitoksia oikein paljon ja nyt odotan tätä keskusteleamme ja yhteisiä ponnistelujamme tehdä tästä politiikasta menestyksekästä. Kiitoksia.